Näin ollen lista on nyt vahvistettu ja siirrymme ensimmäiseen kohtaan. Kyseessä on Euroopan neuvoston äh, kokouksen valmistelu, neuvoston ja komission julkilausumat. Annan nyt puheenvuoron Enikon Djörille neuvoston nimissä. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja Barroso, arvoisat jäsenet. Tämä on viimeinen kerta, kun minä olen puhumassa tälle parlamentille neuvoston puolesta täysistunnossa. Tammikuussa me lupasimme, että toteuttaisimme parlamentille ystävällisen puheenjohtajakauden. Tietoisena Lissabonin sopimuksen seurauksista olimme ymmärtäneet, että läheinen yhteistyö Lähtekää vain pois, mutta älkää häiritsekö, älkää häiritkö täysistuntoa olisi itse asiassa kohteliasta jäädä paikalle, ottaen huomioon, kuinka tärkeästä asiasta olemme puhumassa. Olkaa hyvä. Niin, tietoisena Lissabonin sopimuksen seurauksista olimme ymmärtäneet, että läheinen yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen jäsenten kanssa olisi olennaista minkä tahansa puheenjohtajakauden tule menestykselle tulevaisuudessa. Euroopan kansalaiset katsovat EUn suuntaan ja odottavat tuloksia – pohtimatta sen kummemmin, mikä ero on parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Ja kansalaiset ovat oikeassa. Meidän vastuumme on yhteinen ja niin on myös meidän menestyksemme tai epäonnistumisemme. Tulossa oleva Euroopan neuvoston kokous, Euroopan kokous merkitsee Unkarin puheenjohtajakauden päättämistä, siksi keskustelussa on hyvä tilaisuus puhua siihen, mitä on saavutettu eri asioissa lähessä yhteistyössä tämän talon kanssa. Lähden liikkeelle talouspolitiikasta. Euroopan neuvosto saa päätökseen ensimmäisen Euroopan talouden ohjausjakson. Siinä kootaan yhteen politiikan jakson kaksi osaa talouden elpymisestä. Rahoituksen vakaus, joka perustuu talouden vakauttamiseen ja heijastuu vakaus- ja lähestymisohjelmissa ja rakenteelliset uudistukset, joilla pyritään saamaan aikaan älykästä, kestävää, sosiaalisesti osallistavaa ja työpaikkoja luovaa kasvua. Erilaisen yhteistyön ansiosta, jota on harjoitettu komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden kesken, kansallisten uudisohjelmien käsittelyssä ja suositusten käsittelyssä, ensimmäinen Euroopan talouden ohjausjakso on kestänyt tuon yhden jakson eikä päivääkään pitempään. Eurooppa-neuvosto tulee vahvistamaan maakohtaiset suositukset, joita neuvosto hyväksyi, joiden pitäisi heijastella kansallisten valtioiden jäsenvaltioiden päätöksiä, mitä tulee näiden budjetteihin, rakenteellisiin uudistuksiin ja, ja jopa kolmikantaneuvotteluissa otimme mukaan viittauksen Euroopan hallinnon talouden ohjausjaksosta niin, että Euroopan parlamentti voisi myöskin olla mukana seuraamassa kehitystä. Mitä tulee Euro Plus-sopimukseen? Useimmat jäsenvaltiot osallistuvat siihen ja ovat tehneet ilmoituksia sitoumuksista, jotka merkitsevät yli sata eri toimenpidettä. Nämä sitoumukset merkitsevät hyvää askelta kohti tavoitteiden saavuttamista, joka sopimuksessa, joka nyt täytyy panna toimeen kansallisella tasolla. Kuitenkin kunnianhimon taso ja, ja alunperäisten tavoit, sitoumusten täsmällisyys on epätasainen. Seuraavia sitoumuksia valmistellaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa laajempi kattavuus, konkreettisempi lähestymistapa ja piten korkeammalle menevä kunnianhimo. Nyt haluaisin kääntyä kuuteen lainsäädännöstykseen, joka liittyvät talouden ohjausjärjestelmään, joita nimitetään sixpackiksi meidän yhteisellä kielellämme. Me näin mennä yksityiskohtiin, koska se on asia, joka on esillä erikseen vielä täysistun esityslistalla, mutta haluan muistuttaa, että Unkarin puheenjohtajavaltiona sai annon Eurooppa-neuvostolta saada aikaan poliittinen sopimus Euroopan parlamentin kanssa kesäkuun loppuun mennessä. Kun yleinen lähestymistapa hyväksyttiin neuvostossa maaliskuussa. Lähdimme välittömästi työhön ja käynnistimme intensiiviset kolmikantaneuvottelut parlamentin ja komission kanssa. Kolme toimielintä ovat tehneet valtaisen työn. Parlamentin alkuperäinen kanta sisälsi noin 2000 tarkistusta. Nyt olemme onnistuneet vähentämään jäljellä olevat kysymykset yhteen suureen kysymykseen ja muutamaan tekniseen piirteeseen. Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että teksti, joka nyt on käsiteltävänä, on voimakkaampi ja vahvempi estämään tulevat kriisit. Ilmoitamme Euroopan neuvoston puheenjohtajalle tämän mukaisesti, kun raportoimme elimelle, joka antoi meille tämän tehtävän. Henkilökohtaisesti on ollut mukana lumavissa keskustelussa monien tämän talon jäsenten kanssa. Käytän tilaisuutta nyt kiittääkseni vilpittömästi kaikkia teitä tästä kokemuksesta parlamenttiystävällisenä puheenjohtajakautena. Me toivomme, että tulokset, joita on saatu nyt niin, että on päästy sopimuksen porteille, eivät mene hukkaan. Rahoitusmarkkinat, Euroopan yritykset ja tärkeimpänä eurooppalaiset myötäkansalaisemme odottavat, että me osoitamme vastuullisuutta, että me päätämme ja toimimme velkaantumista vastaan – joka on taloutemme, talouksiemme keskeinen kysymys. Me tiedämme myös, että Kreikan kysymys tulee myös olemaan Euroopan neuvoston esityslistalla. Nyt kääntyisin sisä, oikeus- ja sisäasioihin. Euroopan neuvosto tulee käsittelemään strategisia kysymyksiä, jotka liittyvät turvapaikkaan, maahanmuuttoon ja Schengenin lähtien liikkeelle johtopäätökset, jotka hyväksyttiin oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 9. kesäkuuta 2011. Ajatellen viimeisintä kehitystä, Euroopan neuvosto keskustelee ajatuksista ja antaa poliittista ohjausta ja yhteistyötä Schengenin alueella. Se tulee myös keskustelemaan ajatuksista, jotka liittyvät mahdollisiin turvamekanismeihin. Mutta Sarnika minun korostaa, että Schengenin hyvä toiminta edellyttää, että jäsenvaltiot täysin panevat toimeen säännöt ja tällä tavoin vahvistavat keskinäistä luottamusta. Se myöskin edellyttää tehokasta ja ajantasaista seurantaa ja arviointia. alkaa minun mielestä tarttua kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen. Se kuuluu eri osaan akikommunatiiria kuin Schengen. Kuitenkin ne ovat väistämättä yhteydessä toisiinsa. Kumpikin niistä kuuluu näkyvimpään ja suosituimpaan saavutukseen, jota Euroopan integraatiolla on ollut. Ja se valtiot ovat tietoisia tästä, ja niillä he kaikki aikomus turvata tämä. Logiikka Schengenin takana ei ole muuttunut. Yhä tehokkaampi ulkorajojen hallinta on ennakkoehto sille, että voidaan matkustaa ilman tarkastuksia Schengenin vyöhykkeellä. Niin kuin tiedätte, on käyty intensiivisiä neuvotteluja Frontexin äh, asetuksen muuttamisesta. Frontex on eurooppalainen väline, jolla voimme valvoa ulkorajoja. Puheenjohtajavaltio pitää hyvänä myönteisiä tuloksia viimeisimmästä kolmikantaneuvottelusta. Jäsenvaltiot keskustelevat tänään iltapäivällä asiasta ja tuloksista, ja olemme optimistia, optimistia sen suhteen, että voidaan päästä sopimuksen ajoissa Eurooppa-neuvostolle, jotta se voi tarttua siihen. Mitä tulee Euroopan turvapaikkapolitiikkaan? Viimeisin kehitys on asettaa aiheuttamisia rasituksia. Tehokas ja turvallinen turvapaikkamenettely on se, mitä tarvitaan ihmisiä, jotka tarvitsevat suojelua. Siksi on tärkeää, että yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä saadaan aikaan vuoteen 2012 mennessä, jolloin korkea suojelun taso voidaan yhdistää siihen, että voidaan tehokkaasti tutkia turvapaikkahakemukset niin, että voidaan varmistaa kestävyys järjestelmässä. Euroopan neuvosto tulee myös tarkastelemaan edistystä, jota on saavuteltu valmistelussa, joka liittyy kapasiteetin kehittämiseen, no, voidaan hallinta, hallinnoida maahanmuuttovirtoja ja pakolaisvirtoja. Tavoitteena täytyy olla, että puututaan laittoman maahanmuuton perussyihin. Tämä edellyttää kumppanuutta eteläisen naapuruusalueen maiden kanssa. Ensimmäisenä askeleena käydään laajaa rakenteellista vuoropuhelua maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta näiden maiden kanssa, jotta saadaan aikaan tuntuvia hyötyjä sekä niille samoin kuin EUlle. Ja lopuksi muutama sana Kroatiasta. Neuvottelujen loppuun saaminen Kroatian kanssa oli yksi päätavoitteista, jota oli Unkarin puheenjohtajavaltiolla. Tuloksena valtaisista ponnisteluista, joita Kroatia on tehnyt komissio ja Unkari tulevat tämän talon tuella, esi- josta parlamentti ansaitsee arvostusta. Euroopan neuvosto tulee esittämään neuvottelujen päätöksen saattamista Kroatian kanssa kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna. Liittymissopimuksen allekirjoitus on tarkoitus tehdä vuoden lopussa. Nämä kehitykset saavat uutta sysäystä eurooppalaisille näkymille Länsi-Balkanilla. Eurooppa-neuvosto tulee palaamaan tähän asiaan joulukuun 2001 kokouksessaan. Tässä yhteydessä odotetaan, että tulee myös tervehtimään kenraali Mladicin pidätystä ja siirtoa Haagiin. Serbia on tullut huikean askeleen kohti liittymistä EU-hun. Eteläinen naapuruus. Euroopan neuvoston odotetaan vahvistavan uutta lähestymistapaa EUn naapurimaihin, josta sovittiin maanantain ulkoasianneuvostossa. Ajatellen vakavaa kehitystä osissa unionin eteläistä naapuru- naapurialuetta Euroopan neuvoston odotetaan hyväksymään julkilausuma äskettäisistä tapahtumista alueella. Muista asioista haluan ilmoittaa että Euroopan neuvoston odotetaan nimittävän Mario Draghi seuraavaksi Euroopan keskuspankin puheenjohtajaksi. sen kun tämä parlamentti on asiasta äänestänyt. Ja lopuksi, ei sunkaan vähäisempänä, Euroopan neuvosto on valmis edistämään EUn Tonavan alueen strategiaa ja puite strategiaa, joka koskee Romaniaa, jotka olivat myöskin kaksi prioriteettia, joita Unkarilla oli. Tonavan strategian kautta pyritään vahvistamaan mahdollisuuksia kokonaisella alueella, joka kattaa erinäisiä jäsenvaltioita ja kolmansia maita Länsi-Balkanilla, kansakuntia, kansoja ja yhteisöjä. Roma, romanistrategian puitteissa tartumme romaniväestön kohtalon ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla ja muutamme sen mahdollisuuksi, mahdollisuudeksi meille kaikille. Tästä haluamme osoittaa erityisen kiitoksen tälle talolle. Se on tehnyt erinomaisen mietinnön, Jarokan mietinnön ja päätöksen, joka oli erinomainen, ajatellen myöskin työtämme neuvostossa. Eurooppa osoittaa että se, pääministeri Orbani sanoin, on paikka, jolla on sydän, ei pelkästään aivoja. Herra puhemies, komission puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Unkari puheenjohtajavaltiona valitsi vahva Eurooppa sanan iskulauseeksi. Ja sallikaa minun sanoa, että olemme yhtä mieltä. Puhemies Busekin arviosta käskettään sanoa, että Unkarin puheenjohtajakauden jälkeen Eurooppa on voimakkaampi ja parempi. Kiitos vielä kerran. Sydämeni pohjasta haluan kiittää yhteistyöstänne viimeisten kuuden kuukauden aikana. Grazie, grazie. Kiitoksia. Kiitokset äh, Rova Enikö. Sitten annan puheenvuoron puheenjohtaja Barrosolle. Olkaa hyvä. Puhemies ministeri Giori, hyvät jäsenet. Eurooppa-neuvostolla on hyvin laaja esityslista tällä viikolla. Ministeri Jöri, haluan kiittää häntä siitä, että tästä sitoumuksesta, jonka hän on osoittanut kuukausien aikana. Minä keskittyisin joihinkin kohtiin nyt. Kirjallinen kirje jäsenille valottaa komission näkökymistä siitä, mikä mielestäni ovat tärkeimmät kohdat esityslistalla ja haluaisin jakaa tai antaa tietoja omasta meidän kannastamme siihen. Lopussa kommentoin myös Kreikkaa joltain osin. Eurooppa-neuvosto lähtee tärkeisiin askeleihin, jotta voidaan varmistaa, että EUn talouspolitiikka on johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa. Ensinnäkin on talouden ohjauspaketti. Haluaisin kiittää tätä parlamenttia yhtiö tästä erityisen kovasta työstä ja sitoumuksesta, jota se on osoittanut, kun on pidetty yllä suuri kunnianhimon taso tässä asiassa. Myöhemmin tänä iltapäivällä ja sen Rehn komission puolesta ilmaisee meidän yksityiskohtaiset kannat tähän hyvin tärkeään asiaan. Haluan kertoa, että nyt odotan, että parlamentti ja jäsenvaltiot pääsevät sopuun koska ohjausjärjestelmäpaketin hyväksyminen on perustavanlaatuista sille, että voidaan vastata kattavasti kriisiin. Sopu tästä paketista on erityisen tärkeä. On hyvin, olisi hyvin vaikea selittää kansalaisillemme, että nyt kun yritämme vastata haasteisiin nykyisessä mittakaavassa, että silloin emme pystyisi sopimaan perustavanlaatuisista pilareista perusteista tälle vastaukselle sopupaketista vahvistaa talouden valvontamekanismia Euroopan tasolla. Se saa Euroopasta paikan, jossa voidaan torjua velkaa ja vajetta, liiallisia sellaisia, paljon paremmin. Ja myöskin torjua haitallisia epätasapainotiloja makroekonomiassa. Ennaltaehkäisy on parempi kuin parantaminen täytyy pystyä ryhtyä toimiin, jos siihen tarvetta ilmenee. Toiseksi odotan, että hallitukset vahvistavat maakohtaiset suositukset, jotka 7. kesäkuuta komissio esitteli. Kuten tiedätte, tämä ensimmäinen kerta, kun tällaista kollektiivista toimintaa tehdään Euroopan tasolla. Suositukset ovat perusta laaja-alaiselle analyysille komissiossa jäsenvaltioiden suunnitelmista kestävälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle, jotka liittyvät terveeseen julkiseen talouteen. Ne ovat räätälöity, ne ovat mitattavissa ja ne ovat kohdennettu jäsenvaltioiden haasteisiin. Tietysti keskustelut komission jäsenvaltioiden välillä ovat olleet hyvin intensiivisiä välillä, mutta olen tyytyväinen, että loppujen lopuksi tulos siinä on suuri kunnianhimon taso säilytetty. Emme voi saada yhteismarkkinoiden hyötyjä esille toisaalta, mutta ylen katsoa sitä, että jossain tehdään politiikkaa samaan aikaan äh, holtittomasti. Paketissa ei ole järkeä, jos samalla viikolla jäsenvaltiot asettaisivat kyteenalaiseksi komission äh, suositusten metodologian. Ja tämä uusi politiikan tekotapa on hyvä lääke kollektiiviseen vastuuseen, koska Euroopan talousalue on niin paljon enemmän kuin eri kansantaloudet yhteenlaskettuna. Myöskin sitten perussopimuksen muutos, jota tarvitaan, jotta vakausmekanismi tulee 2013, jolla on kapasiteettia auttaa rahoitusvaikeuksissa, tietysti ehtoihin perustuen tiukasti. Jos äh, vakausmekanismin lainanantokapasiteettia lisätään, niin se on selkeä ilmaus sitoutumisesta julkiseen, terveeseen julkiseen talouteen. Hyvät parlamentin jäsenet. Muistan, että, että tammikuussa, kun komissio esitteli vuosittaisen kasvututkimuksen, otimme hyvin tärkeäksi aiheeksi esille tarpeen äh, vakausmekanismin lainanantokyvyn kasvattamiseen. Silloin meitä kritisoitiin kovasti, hyvin kovasti kritisoitiin, mutta nyt yksimielisesti Euroopan hallitukset päättivät kasvattaa tätä lainanantokapasiteettia. Mietin, että olisiko ollut mahdollista se jo muutama kuukausi aikaisemmin hyväksyä. Talouden ohjausjärjestelmäpaketti, maakohtaiset suositukset ja vakausmekanismit, tämä on meidän Tästä, tämä on se asia, jossa Eurooppa on oppinut läskynsä talouskriisistä. Komissio tekee kaikkensa, jotta voidaan pitää tämä äh, päättäväisyyden taso yllä. Tässä jokaisen sektorin täytyy antaa oma panoksensa myöskin finanssisektorin. Olen luvannut parlamentille, että komissio ehdottaa virallisia lainsäädäntöehdotuksia transaktioverosta. Ehdotuksessa on kolme tavoitetta. Ensinnäkin välttää fragmentoitumista rahoituspalveluiden sisämarkkinoilla, koska on eh, sellaisia toimia kansallisella tasolla, jotka eivät ole koordinoitua liikaa. Tämä rahoitusvero myöskin pyrkii asianmukaisiin asianmukaisesti estämään kannusteet liiallisen spekulatiivisille toimille. Kolmanneksi varmistaa, että rahoituslaitokset antavat olennaisen ja reilun panoksen siihen, että jaetaan kriisin kustannukset. Kuten myöskin, että voidaan vastata huolenaiheisiin liiallisista voitoista. Suuret bonukset, joita yhä maksetaan pankkireille. Pankkirit, jotka jossain tapauksissa on pelastettu suurilla veronmaksajien rahamäärillä, osoittaa, että on liiallisia voittoja pankkisektorilla ja että sen pitäisi antaa myös panoksensa julkisen, julkisen hyvän puolesta. Toinen asia neuvostossa on maahanmuutto. Erityisesti kun otetaan huomioon eh, Pohjois-Afrikan viimeaikaiset tapaukset. Olen puhunut toukokuussa parlamentin kanssa komission maahanmuuttopaketista, joka asettaa politiikka-aloitteet kehykseen, jonka myötä te ja jäsenvaltiot voivat eh, hallita kolmannen, kolmansien valtioiden kansalaisten liikkuvuutta hallinnolla tavalla. Haluan sanoa selvästi, että komissio ei hyväksy mitään pyrkimystä heikentää Schengenin periaatteita. Itse asiassa olen sitä mieltä, että näemme ihan päinvastaista tapahtuvan, että europarlamentin lähestymistapa maahanmuuttoon ja vapaaseen liikkuvuuteen vahvistuu. Komissio on ehdottanut, että vahvennetaan Schengen-Euroopan Schengen-alueen hallinnointia ja lisätä jäsenvaltioiden luottamusta siihen, että ulkorajoja valvotaan tehokkaasti. Tämä tehdään sekä niin, että vahvennetaan Frontexia, arviointimekanismin kautta, jossa kansalliset ulkorajalaitokset toimivat uhkia vastaan. Tutkimme myös, onko mahdollista saada aikaan suojajärjestelmä, jotta voidaan vastata mahdollisiin vaikeisiin haasteisiin, joissa ulkorajoihin äh, tulee äh, poikkeuksellista painetta, jossa jäsenvaltiot eivät pysty vastaamaan velvoitteeseen valvoa ulkorajoja. Euroopan unionin tasolla pitäisi lähteä ensimmäisiin askeisiin, jotta vältetään se, että jäsenvaltiot lähtevät unilateraaleihin yksipuolisiin päätöksiin. Tämä ei tarkoita sitä, tai tämä on, tarkoittaa sitä, että järjestelmän eurooppalaista dimensiota vahvennetaan niin, että ei tunneta painetta siihen, että lähdetään yksipuoliseen toimintaan toivon parlament, äh, anteeksi, neuvostolta selkeää tukea komission ehdotukselle, jotta se voidaan toteuttaa, että on mahdollisuus onnistua. Maahanmuuttopaketti Siihen liittyy myös ehdotuksia yhteisestä tehokkaasta ähm, turvapaikkajärjestelmästä, joka takaa turvapaikanhakijoille tasapuolisen kohtelun kautta EUn. Olen luottavainen, että parlamentti ja neuvosto vahvistavat ehdotukset komission uudelleenarvioitusta ehdotuksessa minimistandardeista turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ja pakolaisstatuksesta. Vetoan neuvostoon, että se antaa tuen sille, että koko pakolaispaketti, äh, sillä annetaan tuki mahdollisimman nopeasti. Ollaan, keskustellaan myös naapuruus, naapuruusalueiden äh, tilanteesta. Kump, naapuruuskumppanuudet ovat erityisen tärkeä arabikumppaneillemme, kun ne odottavat EUlta tukea demokraattisille muutoksille. heidän ei pidä antaa pettyä. Toinen kohta neuvoston agendalla on komission suositus siitä, että Kroatio tulee 28 jäseneksi EUssa toivottavasti ensimmäinen heinäkuuta 2013. Vielä on paljon työtä tehtävänä, mutta toivon, että kuukauden lopussa voimme sulkea jäljellä olevat neuvottelukappaleet. Lopuksi muutama sana Kreikasta, koska tietysti toivon, että jäsenvaltiot, niillä on mahdollisuus keskustella korkeimmalla mahdollisella tasolla tilanteesta, joka on tärkeää pelkästään jäsenvaltioiden kannalta, mutta uskon koko EU, euroalueen ja EUn vakauden kannalta kokonaisuudessaan. Kreikan kysymys nostaa esille tärkeitä kysymyksiä ei pelkästään rahoitusvakauden kannalta, vaan myös sosiaalisten sitoumusten kannalta ja poliittisen päättäväisyyden kannalta EUssa. ssa viime yön äänestys parlamentissa. Sen myötä hallitus pystyy rakentamaan tukea ja konsensusta reformipaketille, josta sovittiin EUn ja IMFn kanssa finanssitoimista ja yksityistämistoimista ja reformeista, jotka ovat tarpeen Kreikan matkalla takaisin kasvuun. Koska olla, sanotaan tämä täydellisen selvästi, ei ole vaihtoehtoa tälle suunnitelmalle. Joten toimitaan sen mukaan. Tiedän, että monet ihmiset Kreikassa kokevat vaikeita aikoja ja epävarmuutta. Minun viestini Kreikan ihmisille on, että jos hallitus toimii, Eurooppa tekee oman osansa myös. Jos Kreikka voi osoittaa, että se on aidosti sitoutunut reformipakettiin, josta on sovittu EUn kanssa ja IMFn kanssa, me olemme Kreikan kanssa sillä matkalla takaisin kasvuun, koska finanssivakautus on todellakin tarpeen, mutta tavoite on kasvu. Ei pitäisi koskaan unohtaa, että yksi euro, joka käytetään korkoihin ja velkoihin, on yksi euro, joka, jota ei voida käyttää ihmisten hyväksi. Joten on erityisen tärkeää vähentää velkaa ja hallita vajetta niin, että voidaan saada palauttaa luottamus Kreikan talouteen. Ja samaan aikaan on erityisen tärkeää, että Kreikan ihmiset ymmärtävät, että kun on näin vaikeat olosuhteet, kansallinen konsensus on tarpeen kansallinen konsensus eikä lyhytnäköinen puoluepolitikointi. Tarvitsemme kansallista konsensusta Kriikasta niin, että Kriikka voi voittaa kumppaneiden luottamuksen ja markkinoiden luottamuksen näiden tärkeiden reformien osalta, joita tarvitaan. On Monday night I met with Prime Minister Pap- Maanantai-iltana tapasin Papandreun ja me olemme keskustelleet myös siitä, että käytetään strategisemmin Euroopan rakennevaroja. Kreikalla on potentiaali äh, käyttää paljon Euroopan varoja tähän. Käyttöastetta rahastoissa pitää parantaa niin, että saadaan aikaan merkittävä vaikutus työllisyyteen. Tämä tehdään olemassa olevilla rahoilla. Se on kattava ohjelma teknistä tukea, joka keskittyy kasvuun ja työpaikkoihin. Mutta ilman tai siis toistan, että tässä ollaan hätätilanteessa ja se otetaan tässä huomioon. Keskustelen tästä asiasta Eurooppa-neuvostossa, mitä voimme yhdessä tehdä Kreikan kanssa. Komissio kahdenvälisesti hallitusten kanssa voi toimia, mutta uskon, että pyrkimyksiä tarvitaan, jotta kaikki jotka voivat antaa panoksen, ovat mukana. Tekninen tuki, joka tulee eri jäsenvaltioista esimerkkinä. Kreikan hallitus on valmis lähtemään mukaan tähän lähestymistapaan kanssamme. Meidän pitäisi olla valmis reagoimaan positiivisella tavalla aina perustuen tiukkaan, tiukkoihin ehtoihin koskien näitä tarvittavia reformeja tässä maassa. Kreikan reformisuunnitelman toimeenpano, siinä vaaditaan eh, poikkeuksellisia toimia Kreikan ihmisiltä. Nyt komissio ehdottaa poikkeuksellista vastausta. Merkkinä Kreikan ihmisille, että toivoa on, että he tekevät uhrauksia. Kyllä tiedän, että he tekevät uhrauksia, mutta että sen tien lopussa on toivoa ja ratkaisut ovat saavutettavissa. Leikkauksia tehdään, tärkeitä leikkauksia kyllä, mutta leikkaukset ovat tarpeen kasvun kannalta. Kasvu on vastaus ja Kreikan hallituksia ihmisten kanssa teemme työtä sen tavoitteen eteen. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja Barroso. Sitten annan puheenvuoron ryhmien nimissä puhujilla aloitetaan edustaja Duulista viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja Enikoin Djöri. Aivan ensimmäiseksi sinulle Lyhyesti haluaisin puhua ja kiittää tästä työstä ja menettelystä, jota olet käyttänyt ja tunneista, joita olet käyttänyt työhön parlamentin kanssa. Tämä on asia, joka ansaitsee tulla sanotuksi. Kiitoksia vielä kerran. osoitatte suosiota, se on aivan totta. Hän, hän tietää kyllä, mihin talon on tullut. Euroopan neuvoston kokous järjestetään nyt vaikoina, jännitteisinä aikoina. Harvoina odotukset ovat olleet niin suuria eri maissa me Odotetaan yhtenäisiä rohkeita päätöksiä johtajilta polttaviin eurokysymyksiin ja velkakriisiin, mutta myös talouden hallintoon useissa maassa, erityisesti Kreikassa. Kansalaiset ovat hämillään ahdistuneita ja syvällisesti ahdistuneita ajatellessaan omaa ja lastensa tulevaisuutta. Haluaisin lähettää tässä kolme viestiä kreikkalaisille ystävillemme. Ensimmäinen viesti, Eurooppa on solidaarinen heidän kanssaan. Teemme kaikkemme me eurooppalaiset auttaaksemme heidät pääsemään ulos tästä hyvin vaikeasta tilanteesta solidaarisuuden ja vastuun hengessä. Ja todellisen, haluaisin korostaa vastuuta tässä. Toinen viesti kreikkalaisten elä, elävä tilanne on tulosta pitkistä vuosista, kun jönä ovat elenneet yli tulojensa, niin kuin monet muutkin Euroopassa monessa maassa. Tämä on sanottava ja pyydän, että kaikki eurooppalaiset katsovat tilannetta sellaisena kuin se on. Kolmas viesti on seurausta kahdesta ensimmäisestä. Eurooppa ei voi auttaa Kreikkaa niin kuin mitään muutakaan vaikeuksissa olevaa maata, ellei tämä maa tee kaikkea käsissä olevassaan tervehdyttääkseen talous ja rahoitustilannettaan. Se edellyttää uhrauksia, mutta se tulee myös ajan muuta tuomaan myönteisiä muutoksia maahan. Tämäkin on sanottava ja minun on aivan pakko viitattava, minun on pakko viitata Latvian tilanteeseen, joka oli aivan konkurssin paikalla, mutta, partaalla, mutta rohkean politiikan ansiosta. Siellä päästiin tasapainoon myös Dombrovskin avulla. On kaksi mahdollista asennetta nykyiseen tilanteeseen. Joko tyydymme siihen, että lakoillaan ja marssitaan kaduilla, tämä kuuluu AY-liikkeen toimintaan, olen itsekin ollut siellä, tai sitten ilmaistaan huoli ja ryhdytään työhön parantaakseen tila, parantaaksemme tilannetta ja saadaksemme aikaan oikeudenmukaista politiikkaa. Minun ryhmäni edellyttää sitä, että kussakin maassa ymmärrettäisiin, että tarvitaan muutoksia, mutta muutokset ovat myös terveellisiä. Ei auta mitään, että nimetään syntipukkeja EU tai IMF tai muut. Se ei auta meitä. Meidän on nyt vain käärittävä hihamme ja näin päästävä ulos kriisistä. Ja kun puhun meistä, puhun tietenkin poliitikoista, mutta puhun myös kaikista 500 miljoonasta eurooppalaisesta vielä Eurooppa-neuvostosta. Me odotamme, että se vahvistaa eurooppalaisen solidaarisuuden viestin, mutta nykykriisin lisäksi, jotta pääsisimme tästä kestävälle pohjalle, odotamme syvällisiä uudistuksia talouden hallintoon. Euron äh, avulla olemme saaneet toteutettua talousrahaunionin rahapuolen, talouden puolen vielä riittämätön ja nyt siitä maksamme ison laskun EPP-neuvotteluissa lainsäädäntöpaketissa puolustaa yhteisömenettelyä ainoastaan siksi, että haluttaisiin välttää niin kuin aikaisemmin on käynyt sen, että ne jäsenmaat liian helposti voisivat välttää velvollisuutensa, kun neuvosto parlamentin kanssa tekee päätöksen taloudellisista säännöistä, joita on kaikissa maissa on noudatettava, niistä ei voida lipsoa ensi tilaisuuden koittaessa, joten tämä on tärkeää. Mikäli tämä kriisi, jossa nyt olemme, on jollakin tavalla hyvä, niin se on se, että voidaan ottaa oppia menneisyydestä. Toivon, että kaikki täältä salissa ymmärtävät sen. Lyhyesti, no, lopuksi vielä myönteinen sana. Ne, ne, ne, Kroatian pitäisi pian liittyä Euroopan unioniin. Siitä tulee 28. Euroopan unionin jäsenvaltio muutaman kuukauden päästä tämä, äh, siinä, että Kroatin kansan ja hallituksen ponnistukset haluan tervehtiä sen rohkeutta ja mm, ymmärrystä. Tämä on myönteinen merkki eurooppalaisille, jotka tällä hetkellä äh, epäilevät itseäänkin. Kuitenkin nämä Euroopan arvot, solidaarisuus, suvaitsevaisuus, äh, avoimuus muille ja vähemmistöjen kunnioitus, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen, nämä ovat arvoja, jotka eivät ole koskaan olleet niin tärkeitä puolustaa kuin nyt tässä globaalissa maailmassa. Liian usein voimatasapainoa vetää äh, pidemmän korin. Olen varma siitä, että mikäli eurooppalaiset haluavat, mikäli EU selviää jakolinjoista ja populistista, populismista, pääsemme kyllä näistä vaikeista ajoista eteenpäin. Toivon, että valtioiden ja hallitusten päämiehet saavat tämän näkemyksemme ja se voittaa kaikki muut näkökohdat. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia edustaja Sitten Schulz, viisi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Harvoin Euroopan parlamentti on valmistellut Eurooppa-neuvostoa huonommassa, pahemmassa kriisissä. Meidän ei pidä elätellä mitään harkuvia. Tämä Eurooppa-neuvosto on historiallinen Eurooppa-neuvosto. Se on historiallinen siksi, että se päättää tämän unionin tulevaisuudesta. Tällä viikolla luin mielenkiintoisen lauseen edestä saksalaista lehdestä. Lehti kirjoitti, markkinat eivät luota Euroopan unioniin, koska ne eivät luota siihen, että se löytää ratkaisun ongelmiin. Ihmiset Euroopassa, kansalaiset, eivät luota Euroopan unioniin, koska ne eivät usko, että hallitukset pystyvät ratkaisemaan ongelmat. Olemme vaikeassa kriisissä. Olemme eurooppalaiseen hankkeeseen kohdistuvassa luottamuskriisissä. Jokaisella on se kriisi, jonka hän ansaitsee. Meidän ongelmamme ovat kaikille tuttuja. Kysymys on siitä, millä tavoin me tartumme näihin ongelmiin. Onko meillä rohkeutta vai menekö me polvillemme arkuudesta. Sanon lauseen, joka kuuluu kenties epäsuosituimpiin viesteihin, joita Euroopassa tällä hetkellä voi sanoa. Sanon sen siitä huolimatta, siksi että olen niin vakuuttunut tämän lauseen oikeudesta. Emme tarvitse vähemmän Eurooppaa, tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Tarvitsemme enemmän rohkeutta selvitä kriisistä eurooppalaisilla välineillä. Miksi me tarvitsemme enemmän Eurooppaa? Tässä neuvoston kokouksessa on kysymys muun muassa kahdesta koko asiasta. Ensinnäkin hallitusten valtioiden päämiesten täytyy voittaa takaisin toiminnan mahdollisuus. Ei nimittäin ole niin, että hallitusten päämiehet yksin päättävät tässä maailmassa. On, on 43 yritystä koko maailmassa, joiden taseen loppusumma on suurempi kuin keskisuuren valtion budjetti, niin kuin Puolan. Se merkitsee sitä, että on 43 yritysten johtajat jotka ovat lähintään yhtä voimakkaita kuin Puolan pääministeri. Nämä ihmiset päättävät ihmisten kohtalosta myös tässä maanosassa. Tämä on aivan toisenlainen kysymys. Onko tässä koskaan keskusteltu, että aina säännöllisesti ennen ECOFIN-neuvostoa, että aina ennen Eurooppa-neuvostoa täsmällisesti yksi, kaksi tai kolme luokituslaitosta pudottaa sen arvoa, mitä on esitettävissä, ollaan esittämässä ratkaisuksi, ja tällä tavoin vetää itselleen vallan taloudellisesta kehityksestä Euroopassa. Keitä ovat nämä ihmiset? Ketkä ovat heidän takanaan? Kuka maksaa näille luo, luotto luokituslaitoksille niiden toiminnasta, niiden ehdotuksesta. Hallitusten päämiehillä täytyy olla rohkeutta ottaa takaisin valtiollisen demokraattisen toiminnan valtaa. Ja se on mahdollista vain silloin, kun he ovat yksinäis, yhtenäisiä. Vain kun he ovat yhtenäisiä. He eivät voi tehdä sitä, he, jos he hajautuvat, rikkoutuvat osiin. Euroopalla on tänään 7,8 prosenttia maailman väestössä 27 jäsenvaltioissaan. Väestötilastot sanovat, että vuonna 2050 4 prosenttia maan väest- maailman väestöstä erää Euroopassa. 96 prosenttia ei tule pelkästään suuntautumaan Euroopan mukaan. Nousevat vallat tässä maailmassa, nousevat taloudet eivät odota sitä, että Eurooppa – hajoaa yksittäisin osinsa suuresta Saksasta aivan pienen Maltaan. Siinä uskossa, että jokainen voisi yksinään selviytyä. Tämä uudelleen kansallistamisretoriikka, jota eri poliitikot käyttävät eri maissa, on tällaista. Me selviämme maanosien kilpailussa taloudellisesti, ekonomisesti ja ekologisesti, rahoituspoliittisesti ja valuuttapoliittisesti, jos toimimme yhdessä, jos meillä on yhteinen tahto maailman voimakkain kansantalous, sitä nimittäin Eurooppa on, jos se pitää yhtä. Siitä saadaan menestystarina, jos se on solidaarinen. Solidaarisuus merkitsee jakamista vahvoille partioille enemmän kuin heikoille. Tämä ei merkitse pelkästään rahojen rahoitusveroa. Kysymys on transaktioverosta. Jos minä ostan maitoa kaupasta, maksan arvonlisäveroa. Jos minä myyn rahoitustuotteen en maksa veroa. Se on väärin. Siksi me tarvitsemme tällaisen transaktioveron. Asiat on kaikki kuvattu, ne ovat kaikki luettavissa, ne ovat kaikki pöydällä. Joko me onnistumme saamaan Euroopan yhtenäiseksi, eikä niin, että pelataan yhtä kansakuntaa toista vastaan, että pelataan yhden kunteilla, tunteilla toisen tunteita vastaan. Joko me saamme Euroopan vedettyä yhteen tai Euroopan integroitumisprojekti on reaalisessa, reaalisessa vaarassa. Jos Euroopan unioni epäonnistuu ylikansallisena hankkeena, rauhan ja hyvinvoinnin turvaamisen hankkeena, jos se hajoaa, silloin, hyvät naiset ja herrat, hajoaa enemmän kuin pelkästään poliittinen unioni. Silloin 1900-luvun demonit, jotka aiheuttivat kurjuutta tässä maanosassa jälleen paikalla. Euroopan puolustaminen on enemmän kuin pelkästään yksi huippukokous. Kysymys on suuren ajatuksen puolustamisesta.